hyväksyttävissä sitä, että ympäristö, voi täytyy hyväksyä se, että mahdollisimman laajalti pitää ottaa käyttöön ympäristöystävällistä teknologiaa. Kiitos. Kiitoksia kollega Shagadi. Sitten tämä menettely lopuksi kollega Kelly.